mukaisesti siirrymme seuraavaan suulliseen kysymykseen yhteenkuuluvuuspolitiikka vuoden 2013 jälkeen. Annan puheenvuoron kysymyksen esittäjälle Danutta Maria Hybnerille. Thank you very much, dear chair, commissioner, colleagues. Three years... Kiitokset, hyvät kollegat. Kolme vuotta sitten esitettiin yhteenkuuluvuuspolitiikan uudistus ottaen huomioon unionin uudet äh, haasteet. Vuonna 2005 ja 2006 Euroopan yhteenkuuluvuuspolitiikassa otettiin innovaatio, kilpailukyky, ilmastonmuutos, energiaturvallisuus ja tehotus, vedenkäyttötehokkuus, äh, uudet äh, pätevyydet nuorille ja elämän laatu, Lissabonin äh, agenda, kaikki nämä asiat otettiin esiin. Nämä ovat kaikki prioriteetteja, jotka me näemme myös äh, komission agendalla Eurooppa 2020. Sen vuoksi, että me ymmärsimme, että yhteenkuuluvuuspolitiikan äh, tarkoituksena on pyrkiä muutoksiin. Sen vuoksi me myös julkaisimme tämän analyyttisen raportin, jonka tavoitteena oli saada tietää, mitkä tulevat olemaan yhteiskulutuspolitiikan tavoitteet vuoden 2013 jälkeen. Me olemme nyt valmiina uusille haasteille. Vuosi sitten komissio antoi uusia toimia elvytyspakettiin ja tähän otettiin myös linkki äh, nykyisen strategian ja pitkän aikavälin strategian välille. Mutta hyvä komission jäsen, meidän kysymyksemme liittyy kuitenkin tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa Eurooppa tulee tarvitsemaan vahvoja yhteisiä toimia, jotta se voisi vastata kansalaistensa äh, huoliin. Kansalaiset ovat tänä päivänä hyvin tietoisia, täysin tietoisia siitä, äh, miten paljon vaihtoehtoja on ja Jacques Delors sanoi aikoinaan, että yhtenäismarkkinoissa on kysymys kilpailusta, joka innostaa yhteistyöhön, joka vahvistaa meitä. Ja siinä on kysymys myös solidaarisuudesta, joka yhdistää meitä. Euroopan yhteenkuuluvuus, politiikka, joka pistää yhtenäismarkkinat toimimaan, perustuu nimenomaan tällaiselle perustalle. Kilpailu, yhteistyö ja solidaarisuus. Vuosien ajan me olemme puhuneet tarpeesta äh, viedä eteenpäin äh, Euroopan kaikkien alueiden ja kaupunkien kehittymistä. Tämä on nyt käynyt ilmi sen olevan hyvin tehokasta ja siinä on kysymys myös sitoutumisesta paikallisella tasolla. Euroopan aluepolitiikka äh, on läpäissyt lähipäätössä testin. Se toimii Euroopassa. Tämä on tehnyt Euroopasta hyvin uuden aikaisen, jossa on politiikan keinon, jossa lähdetään alhaalta ylöspäin ja huomioidaan yhteiset strategiset tavoitteet sekä paikallinen joustavuus. On tärkeää eh, kehitellä tätä politiikkaa edelleen, mutta tiettyjä periaatteita ei tulisi unohtaa. Uudessa perustamissopimuksessa eh, on vahvistettu lähipäätösperiaate eh, politiikkaan. Me voimme kuitenkin tehdä vielä enemmän, varsinkin mitä tulee paikalliseen tasoon. Ne, jotka ovat sanoneet, että yhteenkuuluvuuspolitiikka voidaan rajoittaa Brysselin ja kansallisella tasolla, ei tunne Euroopan realiteetteja eikä ymmärrä sitä, että jos alueellinen äh, Eurooppa suljetaan tämän kaiken ulkopuolelle, ei se olisi äh, järkevää ja se olisi poliittisesti vaarallista. Tässä on tarkoitus jättää syrjäytymisen mahdollisuus ulkopuolelle tavallaan, koska tässä on tärkeää että että äh, politiikka koskee kaikkia, ihan kuten yhtenäismarkkinat ja yhteisvaluutta. Yhteinen äh, markkina, yhteismarkkinat, yhteiset yhteinen valuutta ja yhteenkuuluvuuspolitiikka ovat äh, yhteistä hyvää kaikille eurooppalaisille. Me poliitikot olemme luvanneet että toimittaa ja haasteet ovat tiedossa. EU 2020 tavoitteet ovat tiedossa. Kehitysyhteistyöpolitiikka otettiin esiin, siihen tarvitaan uusia välineitä. Yhteenkuuluvuuspolitiikka on yksi väline. Siinä otetaan huomioon kaikki Euroopan eri tasot ja siinä työskennellään Euroopan kansalaisten tarpeiden täyttämiseksi. Eurooppa tarvitsee uutta energiaa huolehtiakseen tulevaisuudestaan, uudistuakseen hyvällä tavalla – on ihan oikeutettua kysyä, mistä tämä energia sitten tulee ja mistä sen pitäisi tulla. Minulle vastaus on selvä. Tämän pitäisi tulla tavallaan tuolta ruohonjuuritasolta, alhaalta päin, alueelliselta ja paikalliselta tasolta ja heidän osallistumisestaan eh, Euroopan unionin toimintaan ja yhteisiin tavoitteisiin. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten komission jäsen Sametski. Olkaa hyvä. Mr. President, honorable members. Puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Nämä kysymykset ovat hyvin keskeisiä. Kohesiopolitiikka on erittäin tärkeä ja te haluatte tietysti pitää tämän politiikan Euroopan yhdentymisen ytimessä. Te puhutte tästä monitasoisesta ohjauksesta ja se on merkittävä mekanismi, jonka avulla voidaan saavuttaa EU-politiikan tavoitteita eri, tason, eri tasoisten ohjausten välinen riippuvuus on mukana EUn uudessa strategiassa ja yhteenkuuluvuuspolitiikka on hyvä esimerkki monitasoisesta hallinnosta. Siinä arvostetaan alue- ja paikallistason tuntemusta ja se yhdistetään yhteisötason toimiin ja siinä koordinoidaan eri, välien eri tasojen välistä toimintaa. Tätä on myöskin korostettu alueiden komitean raportissa kesäkuulta, ja siinä pyydettiin, että näitä ohjaustasoja vahvistetaan, ja tällä tavalla voidaan saavuttaa muita yhteisön tavoitteita. Sitten kaksi kysymystä, jotka liittyvät mahdollisesti siihen, että luovutaan tavoitteesta kaksi, ja se, että kaikki Euroopan alueet olisivat tukikelpoisia – 2007-2013 kaudella kaikki alueet olivat oikeutettuja saamaan rakennerahaston tukea. Vuoden 2013 jälkeen ei ole mitään komission virallista kantaa vielä tällä hetkellä. Sitten tämä kolmas kysymys. Sitten täydentävyysperiaate. Rakennerahastot eivät korvaa paikallista jäsenvaltion rahoitusta. Eli se vaikuttaa todellakin alueen talouteen ja tuo todellista lisäarvoa yhteenkuuluvuuspolitiikkaan. Sitten kohesiopolitiikan alueellinen ulottuvuus vuoden 2013 jälkeen. Lissabonin sopimuksessa halutaan vähentää kehityseroja eri alueiden välillä ja mitä tulee taloudellisiin, sosiaalisiin ja alueellisiin yhteenkuuluvuuskysymyksiin artiklassa 174. Artiklassa 176 todetaan, että Euroopan alukehitysrahaston tarkoituksena on auttaa korjaamaan alueellisia epätasapainoja osallistumalla rakennemuutoksiin ja kehitykseen alueilla, joiden kehitys on jäänyt jälkeen ja myöskin alueilla, joilla teollisuus vähenee. Sitten alue- ja paikallistason hallinnon osallistuminen eurooppalaisten tavoitteiden saavuttamiseen vuoden 2013 jälkeisessä yhteenkuuluvuuspolitiikassa. No, haluaisin jälleen kiinnittää huomionne EUn 2020 strategiaan. Ja siinä katsotaan eri sidosryhmiä, työmarkkinaosapuolia, kansalaisyhteiskuntaa. Ja siinä on todettu, että vuoden 2020 strategia EUssa on tärkeä menestykselle. Komissiolla ei vielä ole kantaa siltä, mikä rooli yhteenkuuluvuuspolitiikalla on, jotta saavutetaan 2020 vuoden strategiatavoitteet. Mutta yhteenkuuluvuuspolitiikalla voidaan saada alue- ja paikallistason toimijoita liikkeelle, jotta saavutetaan eurooppalaiset tavoitteet. Sitten kysymys, aikooko komissio julkistaa asiasta valkoisen kirjan? No tällä hetkellä valkoinen kirja ei ole tekeillä, poliittiset johtopäätökset keskustelusta liittyen vihreään kirjaan otetaan mukaan yhteenkuuluvuuspolitiikkapakettiin vuoden 2013 jälkeen, joka on valmisteltu toisen raportin yhteydessä ja se toimitetaan sitten vuonna 2010. Sitten Euroopan sosiaalirahaston rooli yhteenkuuluvuuspolitiikassa. Se tulee tasapainoiseen kehitykseen Yhteenkuuluvuuspolitiikalla on merkittävä rooli, jotta painopistealueita voidaan toteuttaa. Tämä koskee myöskin aluekehitysrahastoa, jonka avulla pyritään saavuttamaan Euroopan tavoitteita. Alueen paikallistahan kohesio vaatii kunnollista politiikkaa ja investointeja eri tasoilta. Inhimilliset investoinnit ovat merkittävä osa tätä politiikkaa, kun ajatellaan tietoa pohjautuvaa taloutta. Sitten kohesiopolitiikka ja sen suhde muihin politiikan aloihin. Viime vuoden joulukuussa komission tiedonannossa, mitä liittyy yhteiskunnallisuuspolitiikkaan ja reaalitalouteen investointiin, siinä korostettiin, että meidän täytyy investoida ihmisiin, yrityksiin, tutkimukseen, innovaatioon, infrastruktuureihin ja energiaan. Komissio tällä hetkellä keskittyy siihen, että täytäntöönpano onnistuu aluepaikallistason viranomaisten kanssa mahdollisimman tehokkaasti. Ja tähän liittyy tiivis yhteistyö komission osastojen ja alue- ja paikallistason viranomaisten välillä. Käytännön esimerkki tästä yhteistyöstä komission osastojen välillä on opas, joka liittyy EUn rahoitusmahdollisuuksiin, joka julkistettiin vuonna 2007, ja sen avulla voidaan mahdollisia avunsaajia löytämään vastauksia siitä, mikä näistä kolmesta rahoitusvälineistä sovi heille ja millä tavalla näitä välineitä voi käyttää. Ja sitten prioriteettien lähentäminen työllisyystavoitteisiin on selkeä linkki rahoituksen ja työllisyyspolitiikan välillä. Täydentävyyttä on myöskin maatalouden kehittämispolitiikassa, kuten todettiin aikaisemmin. Toivottavasti olen nyt vastannut joihinkin näihin kysymyksiinne ja nyt odottelen mielenkiintoista keskustelua. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten poliittisten ryhmien edustajat käyttävät puheenvuoron. Ja ensimmäisenä Van Nistelrooy debat... Kiitos puhemies komission jäsen. Tämänpäiväisessä keskustelussa on enemmän äh, kohesiopolitiikan sisällöllisestä arvioinnista ja sen jatkosta. Ja toki parlamentti haluaa tällaisen väliarvioinnin ja äh, sitten mitä tapahtuu 2013-2020 on myös hyvin tärkeää. Mutta suurella hämmästyksellä nyt huomasin, että tässä niin kutsutussa non-paperissa ei puhuttu lainkaan sisällöstä. Ja EPPn puhujana sanon hyvin selkeästi, että uuden komission tulee laatia sisällöllinen arviointi ja toimittaa se Euroopan parlamentille. Tämä tällainen visioasiakirja Barosolta EU 2020, siinä puhutaan osaamisesta, vihreästä taloudesta ja niin edelleen. No, aluepolitiikka nykyisessä Euroopassa on kuitenkin koko integraation puitteisto. Katsokaa ilmastonmuutosta, Lissabonin strategia ja niin edelleen. Tämä kaikki tapahtuu aluepolitiikassa tasolla. Meidän mielestäni me kohesiopolitiikkaa pitäisi kohdentaa enemmän, kuitenkin ottaa huomioon solidaarisuus kaikille alueille ja pitää kiinni myös tavoitteesta kaksi, jossa komissio oli aika epäselvä äsken vastauksessaan. Alueet kuuluvat Eurooppaan ja se, minun täytyy sanoa hyvin selkeästi, se, että tässä lähdetään näin sektoralisoimaan yhteistyöpolitiikkaa tällaisessa väliarvioinnissa on ihan älytöntä. Se on väärä lähestymistapa. Me näemme jo nyt, miten tärkeätä tässä nykyisessä talouskriisissä alueelliset rahastot ovat. Siellä niitä käytetään hyvällä tavalla. 2009 on lähes 100 prosenttisesti hyödynnetty näitä varoja. Minun alueeni Alankomaat, siellä on käytetty 100 prosenttisesti kaikki varat innovaatioon ja uusiin ideoihin. Ajatelkaapa synergiaa aluepolitiikan, tutkimuksen ja rahastojen kesken. Sitten vielä kysymys. Komission jäsen, te sanoitte, että ette tule laatimaan valkoista kirjaa kohesiopolitiikasta, mutta tämä on asia, jossa parlamentilla on yhteispäätösmenettely ja me tulemme pitämään sitä kiinni. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Angela Krell, kaksi ja puoli minuuttia. President, uh Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Odottiin vähän jännittävämpää alustusta tähän aiheeseen, koska mielestäni eurooppalainen yhteenkuuluvuuspolitiikka on saatava muutetuksi vuoden 2013 jälkeen. Meillä on muitakin haasteita kuin 10-15 vuotta sitten, ja minun ryhmäni katsoo, että solidaarisuus eri alueiden välillä ei ole neuvottelukysymys. Ja tämä merkitsee sitä, että yhtäältä kaikki alueet ovat mukana eurooppalaisessa yhteenkuuluvuuspolitiikassa, ja toisaalta se merkitsee sitä, että meidän pitää luopua kaikista yrityksistä, yrityksistä uudelleen kansallista kohesiopolitiikkaa. Tämä on eurooppalainen kysymys, ja tätä tarvitaan, ja mielestäni tämä koskee myöskin kansalaisia heidän on voitava identifioitua EUn kanssa. Tietysti meidän täytyy myöskin muuttua ja seuraavina vuosina meidän täytyy keskustella painopistealueista, joita yhteenkuuluvuuspolitiikalla edistetään. Kaikkea ja kaikkia ei voi edistää eurooppalaisilla varoilla. Meidän täytyy keskittyä infrastruktuureihin, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa, ja meidän tulee keskittyä tutkimuksen, innovaation kehittämiseen. Ja tietysti täytyy muistaa, että meillä on haasteita kuten ympäristönmuutos, ikääntyminen, globalisoituminen. Näihinkin asioihin täytyy puuttua tulevaisuudessa Euroopan yhteenkuuluvuuspolitiikassa. Mielestäni meidän olisi keskityttävä jatkuvaan kehitykseen, ei ainoastaan tietyillä alueilla, koska mehän tiedämme, että 80 prosenttia Euroopan kansalaisista asuu kaupungeissa ja kaupunkialueilla. Ja maaseudun kehitys ikävä kyllä tällä hetkellä on erillään yhteenkuuluvuuspolitiikasta ja sitä käsitellään maatalouspolitiikan yhteydessä. Meidän pitäisi saada enemmän verkostoitumista tähän ja meidän täytyy katsoa, onnistuuko tämä, en nyt tiedä, mutta meidän pitäisi kuitenkin yrittää toimia näin. No on ikävää, että komission jäsenen vastaus ei ollut ihan tarkka. Ja tähän kuuluu tietysti myöskin ihmisten tukeminen yhteenkuuluvuuspolitiikan alalla. Ja meille se merkitsee ensinnäkin koulutusta, pätevyyttä ja myöskin jo lapsesta pitäen vanhuuteen asti. Elinikäinen oppiminen on avainsana, mutta se merkitsee myöskin sitä, että sosiaalirahaston on oltava mukana yhteenkuuluvuuspolitiikassa, eikä pidä seurata vain ideoita, jotka liittyvät yhteenkuuluvuuspolitiikkaan. No sitten rajat ylittävä yhteistyö on meille tärkeää, me haluamme vahvistaa tätä ja me haluamme myöskin vähentää byrokratiaa. Kiitos. Gracias, señora Krell. Kiitoksia. Sitten ALDE-ryhmän puolesta Hyismenova, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, Olemme käyneet keskustelua rakennerahastojen uudistamisesta ja se on äärimmäisen tärkeää, kun ajatellaan Euroopan kykyä ylläpitää sellaisia rahoitusvälineitä, jotka riittävät taloudellisten ja henkilöstöresurssien kehittämiseen. Meidän täytyy yksilöidä sellainen tai kehittää sellainen kohesiopolitiikka, joka on kansalaisten hyvinvoinnin etujen mukaista. Tämä kohesio politiikka on hyvin kvantifioitava merkki siitä, kuinka välitämme ihmisistä. Kuitenkin alueiden välillä on suuria eroja kehityksessä. Ja nämä erot ovat johtaneet, tai ovat omiaan johtamaan eristäytymiseen. Minä itse edustan yhtä Euroopan äh, köyhimmistä jäsenvaltioista ja haluaisin, että erityisesti kiinnitettäisiin huomiota sellaisiin alueisiin, joissa keskitulo on alhainen. Samanaikaisesti ymmärrän kyllä, että rakennerahastot eivät ole mikään yleislääke kaikkeen. Meidän täytyy myös äh, jalkauttaa sisäiset ponnistuksemme ja resurssimme, ottaa ne käyttöön. Mutta jos meillä on kahtalainen lähestymistapa, niin se saattaa johtaa Euroopan unionin sisäiseen eriytymiseen, kahtia jakautumiseen. Saattaa johtaa siihen, että ne maat, jotka eivät edisty riittävästi, ähm, eivät enää saa avustusta, eivät täytä kriteerejä. On erittäin tärkeää, että noudatetaan sellaisia toimia, joilla on rajat ylittävää merkitystä niin, että maat, joilla on alhainen tai korkea BKT, voivat tehdä yhteistyötä. Ja lopuksi työllisyys on myös hyvin tärkeä merkki siitä, osoitus siitä, miten kohesiopolitiikka liittyy muihin politiikkoihin. Kiitos. Kiitoksia sitten vihreän ryhmän puolesta. Schröter, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komission jäsen, te ette puhuneet paljonkaan siitä, mikä merkitys kohesiopolitiikalla on Euroopassa. Se on nimittäin Euroopan unionin ydin. Se on nimenomaan se e, EUn politiikka, joka on yhteenpitävä, se on solidaarisuuden symboli ja kansallisen egoismin, itsekkyyden voittamisen symboli. Sen vuoksi Euroopan parlamentissa ollaankin nyt hyvin huolissaan siitä, että tämä solidaarisuusmekanismi vain lakkautetaan. Ei se puhu hyvän hallinnon puolesta, jossa komissio laatii salaisia asiakirjoja sen sijaan, että käytäisiin avointa keskustelua siitä, millä tavalla tätä solidaarisuusmekanismia voitaisiin jatkaa, kun varsinkin nyt huomioiden nämä suuret haasteet, joita meillä on, ilmastonmuutoksen haaste, väestön ikääntymisen haaste ja budjetti. Me tarvitsemme uudistusta, mutta uudistuksen täytyy olla toisenlainen. Sen täytyy huolehtia kestävästä kehityksestä. Sen täytyy tukea poliitikkoja eikä lähteä leikkaamaan pot- projekteja niin kuin nyt, kun te olette korvamerkineet niitä. Ei vaan tämän täytyy olla vakavasti otettavaa yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa alueilla ja me eh, tunnemme tämän prosessin. Meillä on leader-menetelmä, jota on käytetty, joka on erinomainen menetelmä, jotta saadaan aikaan kestävää kehitystä ja siihen, että kaikki voivat siihen osallistua. Ja sillä on myös saatu suurta hyväksyttävyyttä. Me tarvitsemme komission, joka sanoo kyllä solidaarisuusmekanismille, joka sanoo kyllä niille alueille e, ja se, että alueet itse päättävät, minkälaista kehitystä he haluavat, eikä että kaikki tulee vain kansallisten hallitusten kautta. Kiitoksia. Sitten EKR-ryhmästä Vlasak, kaksi ja puoli minuuttia. Vážený pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Tämänhetkinen yhteenkuuluvuuspolitiikka on muuttuva. Se muuttuu yhtä paljon kuin Eurooppa muuttuu ja yhtä paljon kuin eri valtioiden ja elinten suhde tähän politiikkaan muuttuu. Mutta kun keskustelemme tämän politiikan tulevaisuudesta, esiin nousee enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Mitä yhteiskuuluvuuspolitiikalla voidaan tehdä? No sillä voidaan auttaa kaikkein vähiten kehittyneitä alueita. Ja tällä tavalla voimme esimerkiksi saada päätökseen matka liikenneverkoston. Meidän pitää parantaa elinolosuhteita ja meidän pitää myöskin vähentää byrokratiaa. Tämä ovat, nämä ovat sen tyyppisiä kysymyksiä, joihin pitäisi löytää konsensus lähitulevaisuudessa. Mielestäni on tärkeää, että mietimme kampunkeja hyvin, kun käytetään eurooppalaisia varoja. Ja toiseksi meidän täytyy kohdistaa nämä varat uuden teknologian käyttöön. Nämä kaksi alue- alaa liittyvät yhteen älykaupunkihankkeessa. Älykaupunkihanke tarjoaa mahdollisuuksia uudelleen elvyttää kaupunkien hallintoa ja nyt rahoituskriisin aikana se tarjoaa yrityksille moderneja teknologia, teknologioita ja talouskasvua. Ja se tietysti on syy, miksi meidän tulisi keskittyä strategisiin investointeihin, ei ainoastaan kaupungeissa, vaan myöskin jäsenvaltioissa ja Euroopan unionissa. Sitten äly, liikennejärjestelmät vähentävät pullonkauluja ja ruuhkia kaupungeissa. Se tekee kaupunkiliikenteestä käyttäjäystävällisempää ja uudenaikaiset järjestelmät mahdollistavat sen, että iäkkäämmät ihmiset pystyvät jäämään koteihinsa pidemmäksi aikaan. No nyt talouskriisin aikana tämä keskustelu on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Meidän täytyy miettiä ennen kuin mietimme, mihin eurooppalaisia varoja pitäisi käyttää. Kiitoksia. Sitten GUE-ryhmästä Angurakis puolitoista minuuttia. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο... puhemies. Euroopan unionin koheesiopolitiikka on kyennyt vähentämään alueiden välisiä eroja. Euroopan unioni on myös sitä mieltä, että tilastot eivät aina heijasta teille todellisuutta ja sen vuoksi tässä onkin tehty muutoksia. Kriisin aikana nämä erot ovat kasvaneet ennestään ja ikävä kyllä vuoden 2013 ennusteet ovat vielä synkemmät ainakin kaikkein vähiten kehittyneille alueille. Kohesiopolitiikalla halutaan vain hämätä työläisiä ja hoitaa lisää rahaa suurelle pääomalle. Nyt on kysymys ainoastaan kilpailusta ja vapaista markkinoista. Nämä luvut ja tosiasiat löytyvät EU-strategiasta vuodelle 2020. Me tarvitsemme uusia hallinnon muotoja kuin mitä PASOK ja uusi hallitus Kreikassa haluaa. Me tarvitsemme uutta alueellista hallintoa. Me vetoamme työläisiin, että he vastustaisivat kohesiopolitiikkaa. Ja herra puhemies, pyytäisin, että käytätte vaikutusvaltaanne varmistaakseen sen, että työläisten vaatimuksiin vastataan. Kiitoksia. Sitten EFD-ryhmästä. Bafton, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Mitä tulee vuoden 2013 jälkeiseen uh, kohesiopolitiikkaan, uh, Meillähän on uusi politiikka, joka paljastaa sen, että EUn rahoitus tämän päivämäärän jälkeen tulee muuttamaan, muuttamaan täysin. Sitä koordinoidaan kansallisesti. Se, että monitahoisesta ohjauksesta luovutaan, ei ole hyvä asia. Ja se johtaa siihen, että aluepolitiikka ei voi enää toimia itsenäisesti tämän hetkisten rakenteiden myötä, ja se johtaa siihen, että nettomaksajat menettävät enemmän, ja ne jäsenvaltiot, jotka liittyvät myöhemmin Euroopan unioniin, joutuvat alakynteen. Ja ne maat, kuten Britannia, tulevat huomaamaan, että joutuvat maksamaan kaiken. Yhä harvemman täytyy kantaa yhä enemmän vastuuta siitä, että Britannia menettää maksuhyvityksensä. Ja minä olen huolissani siitä, että Walesin tärkeä, tärkeästi kaivattu tuki meneekin uusille jäsenvaltioille. On kummallista, että sellaiset, tai siis ei ole, ei ole ihme, että sellaiset maat kuten Sveitsi ja Norja eivät ole halunneet liittyä Euroopan unioniin, koska tietäisivät, että joutuisivat maksamaan kaikki viulut. Se, että Euroopan unioni haluaa edelleenkin integroitua enemmän, muuttua liittovaltion kaltaiseksi, jättää huomiota sen, että kohesiopolitiikka on edelleen tärkeää. Siitä luovutaan Eurooppa on ikään kuin susi lampaan vaatteissa ja luopuu kohesiopolitiikasta. Kansalaisille sanotaan, että Euroopassa täytyy parantaa laatua, maataloutta, etc., niin totuus on kuitenkin se, että byrokratia vain lisääntyy ja saattaa käydä niin, että jopa maahanmuutto sellaisiin maihin kuin Britannia lisääntyy. Me emme saa toimia sellaisten alueiden kustannuksella kuin Wales. Vuoden 2007-2013 rakennerahaston ohjelmat, ähm, ohjelmien viimeiset äh, rahoitukset ja ohjelmoinnit tapahtuvat vuonna 2015 ja saattaa käydä sillä tavalla, että, tai siis pitää pitää huoli siitä, että rahoitusta tulee edelleenkin Walesiin. Saattaa käydä niin, että rikkaammat valtiot ähm, eivät tule enää saa minkäänlaista apua, ja se vain ähm, etäännyttää Britannian kansalaisia Euroopan unionista. Meidän tulisi kehittää taloudellista edistymistä, mutta ei sillä tavalla, että Britannian kaltaisten maiden täytyy itse tehdä kaikki. Nyt saattaa käydä niin, että julkisen sektorin lainanotto lisääntyy. Kuitenkin esimerkiksi Walesille tulevat varat vähenevät. Se, johtuu, se johtaa siihen, että investoidaan vähemmän talouteen ja työpaikkoja menetetään, hankkeita ei voida enää toteuttaa. Sen sijaan, että minun vaalipiirini hyötyisi muutoksista, niin Walesilaisilta vain vedetään matto jalkojen alta. Se, että Britannian ja Walesin rahoitus vähenee, sillä tulee olemaan suuri vaikutus koko meidän maahamme myös maataloussektoriin. Nyt on korkea aika, hyvä puhemies, Ähm, nähdä, että, tai antaa welsiläisille ja briteille kansanäänestysmahdollisuus niin, että äh, kansalaiset saavat päättää, hallitseeko heitä Bryssel vai Westminster. Kiitos. To Mr. Bafton. Kiitoksia. Golnish ei taida olla paikalla. Ei ole. Eli sitten seuraava puhuja. Piper, kaksi minuuttia. Ja, vielen dank. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Jos nyt ajatellaan eurooppalaisia alueita ilman eurooppalaista aluepolitiikkaa. Monet maaseutualueet ja kaupungit häviävät nyt tässä rakennemuutoksessa. Raja-alueet jäävät yksin, mitä tulee näihin rajat ylittäviin infrastruktuureihin, sosiaalipolitiikkaa, mitä tulee koulutuspolitiikkaan ei voitaisi enää käyttää. Sitten myöskin keskiluokan olisi vaikea päästä mukaan kansainvälisiin verkostoihin. Eurooppa ilman aluepolitiikkaa merkitsisi, että yhteisö näillä alueilla menettää kasvonsa. Ja komissiosta on tullut nyt viestejä, joka johtaisi komission sosiaalimonopoliin ilman alueita. Meillä pitää olla politiikka, jolla tuetaan heikoimpia. Meidän pitää pitää mielessä eurooppalaisen kokonaiskuva, eikä ryhtyä uudelleen kansallistaminen. Tämä aluepolitiikka ilman alueita ei ole asia, jota Euroopan parlamentti voisi tukea. Meillä on uusia haasteita ympäristö- ja energiapolitiikassa ja demografisissa muutoksissa – ja meidän täytyy ottaa nämä mukaan jo olemassa oleviin rakenteisiin. Euroopan panos pitää olla mitattavissa alueilla ja meidän pitää rankaista niitä valtioita, jotka jatkuvasti rikkovat näitä sääntöjä. Alueiden yhteisrahoitusta, enemmän avoimuutta, enemmän tehokkuutta. Tähän suuntaan me haluaisimme ehdotuksia ja tällaisia me voisimme tukea mutta me haluamme vastustaa aluepolitiikan vähentämistä ja uudelleen kansallistamista. Kiitos. Gracias, señor Piper. Kiitoksia. Seuraavaksi Stavrakakis puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Olen samaa mieltä aikaisempien puhujien kanssa ja haluaisin sanoa, että me emme voi hyväksyä kohessiopolitiikkaa 2013 jälkeen, jos käy seuraavalla tavalla. Ensinnäkin, että se syrjii EUn alueita, jättää tavoitteen kaksi huomioimatta, kansallistaa aluepolitiikan ja jättää alue alueiden viranomaiset suunnittelun ulkopuolelle. Kohesiopolitiikka on yhteinen eurooppalainen politiikka, jota tulee soveltaa kaikilla alueilla. Toiseksi meillä tulee olla tarpeeksi taloudellista äh, taloudellisia varoja niin, että se voi saavuttaa tavoitteensa. Ja sitten meillä täytyy olla yksinkertaisemmat säännöt niin, että tällä olisi lisäarvoa. Vuoden 2020 eh, strategia huolestuttaa minua, koska siinä ei huomioida kohesiopolitiikkaa, vaikka se olisikin täydellinen väline toimeenpanna Lissabonin strategiaa, ja se on odistanut, että sillä on lisäarvoa. Yksi syy sille, eh, että kohesiopolitiikka on tärkeää, eh, näkyy myös elvytys suunnitelmassa. Me tarvitsemme kasvua ja solidaarisuutta. Tämä on politiikka, joka koskee kaikkia Euroopan kansalaisia, mutta ikävä kyllä komissio on ohittanut tämän ja työstää tässä nyt ehdotuksen, joka tulee muuttamaan kohesiopolitiikkaa täysin. Vakuutan, eh, herra puhemies, että me tulemme muistuttamaan tästä komissiota kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Kiitoksia. Sitten Töyrät puolitoista minuuttia. Ja Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat Alueelliset haasteet ja rakenteelliset haasteet liittyvät talouspolitiikkaan ja se tekee Euroopasta näkyvän kaupungeissa ja kunnissa ja alueilla. Siellä on toimijoita, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä ja siksi tämä integroitu lähestymistapa pitäisi ottaa käyttöön koko EU:ssa ja pyytäisin, että tulevaisuudessa komissio muistaa pienet ja pk-yritykset ja myöskin ottaisi mukaan kaupungit ja kunnat ja alueet tulevaan aluepolitiikkaan. Me tarvitsemme infrastruktuuriinvestointeja myöskin tulevaisuudessa, mutta pitäisi myöskin mahdollistaa se, että innovaatio ja teknologian siirto PK-yrityksille on mahdollista. Ja myöskin tulevaisuudessa pitää olla mahdollista, että työpaikkoja edistetään. Tämähän on osa Euroopan rakennepolitiikkaa. Kiitoksia. Sitten Alfonsi, yksi minuutti. Niin, kiitoksia puhemies. Kuuletteko? Niin, kiitoksia puhemies. Vihreille koheesiopolitiikka on Euroopan unionin ytimessä ja solidaarisuuden ytimessä Eurooppa vahvistuu aina, kun solidaarisuus saa ilmaisunsa. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Meidän mielestämme komission tulee ottaa seuraavat periaatteet. Ensinnäkin alueellinen kohesio on poliittinen prioriteetti ja sen tulisi olla myös talousarvioprioriteetti. Toiseksi meidän täytyy kehittää alueellisia kumppanuuksia. Tämän politiikan uudelleen kansallistaminen ei ole hyväksyttävä meidän mielestämme. Ja kolmanneksi kohesiopolitiikan täytyy myös avittaa osattomia alueita ja sellaisia maaseudun alueita, jotka ovat huonossa jamassa tai saaristoalueita. Ja koko Euroopan unionin täytyy olla tukikelpoinen. Tietenkin täytyy ottaa huomioon vauraustasot, mutta Euroopan unionin täytyy myötävaikuttaa ottaa aina silloin, kun kohesiopolitiikka on vaakalaudalla. Kiitoksia. Sitten Ernst, puolitoista minuuttia. Dank, Herr Präsident. Kiitoksia, puhemies. Tämä keskustelu on tärkeä keskustelu, joka liittyy EUn luonteeseen. Kyse on siitä, markkinat vai sosiaalipolitiikka. Ja se, mitä komissio on nyt tähän mennessä miettinyt yhteenkuuluvuuspolitiikan tulevaisuudesta on mahdoton hyväksyä. Rakennepolitiikkaa pitää vahvistaa eikä vähentää. Ja Euroopassa pitää olla enemmän taloudellista kehitystä. Uudelleen kansallistaminen myöskin osittain kohesiopolitiikan osalta. Esimerkiksi Saksassa, Itä-Saksassa vaikuttaisi erittäin tuhoisasti. Edellisen laajentumisen jälkeen Euroopassa on vielä suuria eroja eli alueiden välillä ja nämä erot ovat jopa kasvaneet. Ja sosiotaloudellisesti tähän liittyy kysymyksiä näillä alueilla, jotka ovat 75 prosentin rajan alapuolella. Vuoden 2013 jälkeen, mikäli toimittaisiin komission suunnitelmien mukaan, vaikutus olisi tuhoisa näille alueille. Meidän pitää vahvistaa myöskin kaupunkeihin liittyviä kysymyksiä. Se on Euroopan unionille erittäin tärkeä kysymys. Siellä on hyvin paljon potentiaalia taloudelle ja rahoitusalalle, ja sielläkin kriisi on vaikuttanut erittäin vakavasti. Sitten raja-alueet. Itä-saksalaisena voin sanoa, että meidän pitää investoida erittäin paljon ja tehdä erittäin paljon, ja minulla on suuria huolia siitä, että komissio ei tässä onnistu. Kiitoksia. Seuraavaksi Obermeier, kaksi minuuttia. Tack, president. Kiitoksia, puhemies. Te varmaan tiedätte, että aluekehitys valiokunta on huolissaan siitä, kun lokakuussa saatiin tämä komission salainen asiakirja. Kyse on talousarvion uudistamisesta 2013-2020, ja siinä on aivan päinvastainen lähestymistapa nyt aluepolitiikkaan. Budjetti rajataisiin sektoreittain, ja silloin rikotaan räikeästi toissijaisuusperiaatetta, ja tämä taas sitten on Lissabonin strategian vastaista. Tässä ollaan poistamassa myöskin tavoite kaksi, työllisyyspolitiikka ja kilpailukyky. Ja jokaisessa jäsenvaltiossa on tavoite kaksi alueita. Ja tietysti tämä koskettaa hyvin suurta määrää EU-alueista. Uusien ja tulevien jäsenvaltioiden välillä ja kansalliset erot olisivat niin suuria, että uusi budjettipolitiikka olisi tarpeen. Talouskriisissä meidän pitää nyt vähentää näitä vaikutuksia. Ja eikä voida toimia niin, että tämä ehdotus edistää esimerkiksi Turkin liittymisneuvotteluita. Ja valtavat rahoitustarpeet on myöskin näissä kysymyksissä otettava huomioon. Aluetasolla on yhteenkuuluvuuspolitiikka, joka liittyy talousongelmiin, ja meidän pitää investoida tehokkaasti ja ottaa huomioon alueelliset kysymykset ja sillä tavalla ehkä voidaan talouskriisi ratkaista. Barroso on saanut vakuuttuneeksi vastauksillaan ja nyt haluaisin selkeän kannanoton komissiolta. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Kadek, kaksi minuuttia. Puhemies, hyvät kollegat, meidän ryhmämme tukee tätä vahvaa kohesiopolitiikkaa, joka saa hyvän riittävän rahoituksen niin, että Euroopan alueet voivat lähentyä toisiaan. Me olemme sitä mieltä, että jotta tämä politiikka voisi olla tehokasta, se täytyy uudistaa ja vahvistaa. Euroopan parlamentin ja komission täytyy ää, olla mahdollisimman avoimia. Olen iloinen siitä, että valiokuntamme aikoo luoda harkintaryhmän kohesiopolitiikasta ja vuoden 2013 jälkeisestä ajasta. Kaikki, tuolloin täytyy ottaa huomioon kaikki toimijat, jäsenvaltiot, alueet, komissio ja parlamentti. Ei voida hyväksyä sitä, että heikennetään tai poistetaan niitä, ne alueelliset tasot, jotka ovat erittäin tärkeitä. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että politiikka saa riittävän rahoituksen meidän täytyy ottaa huomioon, meidän täytyy muistaa, että tätä politiikkaa täytyy rahoittaa vakalla tavalla. On myös erittäin tärkeää, että ei oteta huomioon minkälaista uudelleen kansallistamisaietta. Silloin tämän politiikan alueellinen ulottuvuus typistyisi, ja poistuisi. Meidän täytyy olla päättäväisiä ja täytyy laatia alue politiikasta, aluekohesiosta, valkoinen kirja. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että rahoitus on tasapuolista ja eri alueiden erot otetaan huomioon. Kohesiopolitiikka ei saa keskittyä ainoastaan kaikkein köyhimpiin alueisiin, vaan myös kaikkiin alueisiin, myös meren takaisiin alueisiin. On erittäin tärkeää, että Euroopan, Euroopan unioni voi ö, paikallisten tahojen kanssa käydä vuoropuhelua. Tällä tavalla voidaan ö, vakuuttaa, varmistaa se, että kohesiorahoitus on tasapuolista. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Cortes, yksi minuutti. Eh, presidente, Kiitoksia puhemies, komission jäsen, kollegat. Ensin haluaisin kiittää kaikkia tahoja, jotka Koipenaminassa yrittävät saada hyviä tuloksia maailmanlaajuisen yhteenkuuluvuuden kannalta. Yhteenkuuluvuuspolitiikka on tärkeä Euroopassa ja sillä on vaikutuksia alueiden kehitykseen jäsenvaltioissa ja sillä on myöskin lisäarvoa vakauden kannalta, mitä tulee Euroopan näkyvyyteen. Täytyy kyskin muistaa, kuinka tärkeä rooli on alueilla – yhteenkuuluvuuspolitiikassa. Hajoitettu hallinto on avain menestykseen alueiden kannalta. Minun huolestuttavat nyt nämä väliaikaismekanismin, joiden avulla voidaan siirtyä alueilta, jotka liittyvät tähän kakkostavoitteeseen, ja myöskin eurooppalaisten alueiden kehitys, jolla on luonnon, luontoon liittyviä ongelmia. Ja tähän liittyvät myöskin raja-alueet. Kiitoksia. Seuraavaksi Figueiredo, yksi minuutti. Jo president. Kiitos puhemies. Suurella huolella olemme seuranneet kehityskulkuja budjettiuudistuksen ympärillä ja erityisesti rakenne- ja kohesiopolitiikan ympärillä varsinkin ajatellen tämänhetkistä taloudellista tilannetta, niin kohesiopolitiikka on perustavanlaatua olevan tärkeää. Me tarvitsemme selkeät tavoitteet tällä alalla, eikä meidän tule lähteä tässä nyt kansallistamaan yhteisön poliitikkoja, kuten monia muita politiikan aloja. Tässä on kysymys niistä alueista, jotka ovat vähiten kehittyneitä tai jotka ovat periferisiä. Mutta on paljon merkkejä ilmassa siitä, että kohesiopolitiikkaa ollaan heikentämässä rahoittamalla kaiken maailman toimia ja ihmisiä, joilla ei ole mitään tekemistä kohesion kanssa. Esimerkiksi Euroopan unionin strategia vuodeksi 2020 ja minusta tässä nyt on muutettu näitä hallintakriteereitä ja sen vuoksi tämä keskustelu on myös niin tärkeää siitä, mitä tulee tapahtumaan 2013 jälkeen. Me odotamme selkeää ja hyvää politiikkaa. Kiitoksia. Sitten Xeira, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, komission jäsen, arvoisat Jäsen, että on kiireellistä käydä keskustelua siitä, millä tavalla me voimme jatkossa tukea eh, avoimuutta. Eh, ja 2013 rahoitusnäkymien täytyy perustua solidaarisuudelle ja kohesiolle. Erityisesti eh, kohesiolle ajatellen esimerkiksi Madeiraa, jolla on todella suuria ongelmia ja se tarvitsee tällaista tukea. On tiettyjä asioita, joiden pitää olla etualalla kohesiopolitiikassa. Komission jäsen sanoi, että jotkut asiat ovat tärkeitä, kuten esimerkiksi lisää joustavuutta, tehokkuutta, yksinkertaistamista ja keskittyä hyviin tuloksiin. Mutta on äh, muitakin asioita, jotka ovat huolestuttavia, kuten esimerkiksi ultraperiferisten alueiden tarpeet. Haluaisin ottaa tässä esiin muutaman asian. Mitä tulee näihin alueisiin, meidän täytyy äh, katsella myös vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten lisäarvoa tuovat sektorit ja tavoite kaksi, sen käyttäminen, jos se jätetään pois, niin se saattaisi olla hyvinkin vaarallista ultraperiferisille alueille. Sitten Minusta on erittäin tärkeää, että rakennerahastot äh, katsovat, mitkä ovat alueelliset olosuhteet. Ja kolmanneksi minun on äh, painotettava artikla 349 perustamissopimuksessa ultraperifistä äh, alueesta ja rakennerahastoista – Juuri sen vuoksi, että niiden sosiaalinen taloudellinen tilanne näillä alueilla on niin kärjistynyt, näillä alueilla on jatkuvia vaikeuksia, mitä tulee eh, apuun. Kiitoksia. Seuraavaksi olen Nick Chuck. Yksi minuutti. Panie przewodniczący, dziś polityka spójności przyczynia się przede wszystkim... Niin. Kohesiopolitiikka tätä nykyä auttaa kannustaa uusia jäsenvaltioita kehittämään infrastruktuuria, teitä, rautateitä. Tämän politiikan ansiosta voidaan luoda uusia työpaikkoja. Jatkossa voidaan investoida myös ympäristöön, ja tämä on tärkeää. Nyt, jos arvioidaan tätä politiikkaa, niin täytyy vastata peruskysymykseen, eli siihen, mitä vuoden 2013 jälkeen tapahtuu. Euroopan parlamentin tulisi selkeästi sanoa, että me emme voi myöntyä tämän politiikan uudelleen kansallistamiseen vuoden 2013 jälkeen. Tuolloin niiden perinteisten mekanismien lisäksi, joita se on tukenut, sen tulisi tukea myös tiedettä, innovaatiota, laadukkaita työpaikkoja ja maapallon lämpenemisen torjumista tulisi edistää tulisi myös keskittyä maaseutualueisiin. Olisi tärkeää, että kohesiopolitiikkaa pannaan kaikilla alueilla. Kiitoksia. Sitten Deutsch, kaksi minuuttia. Hyvät kollegat, haluaisin lyhyesti puhua kolmesta seikasta. Tasa-arvoisuus, ja myöskin kuinka tärkeä maaseudun kehitys on. 20 vuotta sen jälkeen, kun Berliinin muuri kaatui, ja 20 vuotta sen jälkeen, kun Romaniassa tapahtui muutoksia. Tämä nyt oli ensimmäinen kerta, kun kuulemme, että nyt 2000-luvulla ei enää ole uusia ja vanhoja jäsenvaltioita, vaan on ainoastaan Euroopan unioni. Ja tästä olen täysin samaa mieltä, mutta tämä ei saa olla pelkästään symbolista. Tämä pitää olla myöskin läsnä EUn yhteenkuuluvuuspolitiikassa, joka on yksi tärkeimpiä politiikan aloja. Jos jäsenvaltiot ovat yhdenvertaisia, silloin ei voida kuvitella uudistusta, jossa vuoden 2004 ja 2007 liittyneet jäsenvaltiot olisivat häviäjiä uudessa yhteenkuuluvuuspolitiikassa. Me emme voi hyväksyä tämän tyyppistä uudistusta. No, ei voida hyväksyä sitä, että Euroopan komissio tekee julkilausumia, jotka eivät merkitse mitään. Ja Euroopan parlamentin jäsenenä Minä katson, että haluan saada Euroopan komissiolta selkeän kannan. Ja sitten maaseudun kehityksestä. Uskon, että maaseudun kehittämisen pitää olla yhteenkuuluvuuspolitiikan ytimessä ja on tärkeää, että meillä on riittävät resurssit, jotta voimme rahoittaa tätä kehitystä. Ja mielestäni on myöskin tärkeää, pohtia sitä, millä tavalla vuodesta 2013 lähtien voidaan ottaa mukaan maaseudun kehittämispolitiikka mukaan yhteenkuuluvuuspolitiikkaan. Kiitoksia. Seuraava puhe. Kohesio politiikka on Euroopan unionin yksi pääinstrumentteja, jotta voidaan varmistaa se, että kaikilla eurooppalaisilla on samat mahdollisuudet, asuivat he sitten missä tahansa. Tätä tarvitaan, jotta voidaan pitää hengissä eurooppalaista henkeä. Ja tehokkaalla tavallahan tämä edistää kehitystä. Komission jäsen olen hyvin huolissani komission tekemistä ehdotuksista. Me emme hyväksy kohesiopolitiikan uudelleen jälleen kansallistamista. jos tässä on kysymys äh, sitä, mitä me pelkäämme, niin tämä ei enää ole tehokasta. Me haluamme, äh, että komissio ymmärtää tämän. Perustamissopimuksessa äh, puhutaan myös kaikkein heikoimpien ja kaukaisimpien alueiden tarpeista ja niiden kehittämisestä. Se on mahdotonta sen pohjalta, mitä komissio on ehdottanut. Kiitoksia. Seuraavaksi Kelly, kaksi minuuttia. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Kollegoideni tavoin minäkin olen ollut huolissani tietyistä trendeistä, joita tässä sisäisessä ähm, asiakirjassa on il, ilmoitettu ja joka on äh, vanhan hyvän tavan mukaan vuotanut julkisuuteen. Tässä halutaan prio, pri, uudelleen priorisoida tiettyjä tavoitteita, tavoitteita, jotka ovat aiemmin edistäneet maaseutua ja kaupunkiakin, kaupunkialueitakin. Erityisesti ajattelen niitä alueita, jotka ovat olleet erityisen riippuvaisia avusta ja tulevat jatkossakin olemaan. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää ymmärtää se, että alueiden sisällä on suuria köyhyysloukkuja. Tätä ei aina tunnusteta eikä ymmärretä. Ja jos ajatellaan PKT-perusteisia kriteereitä, niin tulisi pikemminkin korostaa ostovoimaa kuin BKT-kriteereitä. Joillain alueilla ostovoima on paljon alhaisempi kuin kansallinen keskiarvo. Mielestäni näihin asioihin täytyisi kiinnittää huomiota tulevassa valkoisessa kirjassa. Tulisi myös ottaa huomioon aluekehitykseen liittyvää tutkimuksen ja kehityksen synergia. Pelkään, että maatalouspolitiikka kärsii, kun se ei ole osana kohesiopolitiikkaa, vaan maatalouspolitiikkaa. Toivottavasti sitä ei nyt rutisteta ihan tyhjiin. Kun ajatellaan esimerkiksi perhetiloja, niin ne ovat erittäin tärkeitä yhteiskunnan sosiaalisen rakenteen kannalta. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että tulisi vielä tehdä paljon enemmän petosten torjumiseksi. Tiedän, että viime vuosina parannusta on tapahtunut, mutta täytyy pitää huoli siitä, että se raha, joka Euroopan unionista heruu, menee oikeaan kohteeseen niin, että ihmiset kautta Euroopan unionin saavat parempia mahdollisuuksia. Kiitos. Gracias, Kiitoksia. No seuraavaksi on menettely ilman puhujalista. Tämä on hyvin paljon puheenvuoropyyntöjä. Ja ensimmäisen minuutin puheenvuoron saa Lukas Lukasiewska. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minä edustan Port Carpatchen aluetta Etelä-Puolassa. Siellä on hyvin paljon dynaamisia ihmisiä ja yrityksiä. Meillä on kiinnostavia bisneskeskuksia, esimerkiksi niin sanottu ilmailupuisto, mutta muu osa alueesta on suhteellisen köyhää, ja siksi me yritämme torjua tätä köyhyyttä käyttämällä erityyppisiä hankkeita emme tarvitse aseita, almuja tai hyvän tekeväisyyttä, me tarvitsemme apua, me tarvitsemme ratkaisuja. Sillä tavalla voimme edistää kehitystämme. Me haluamme, että muutokset rahoitusprioriteeteissa toimitaan vähitellen eikä yllättävästi. Ja alueiden pitäisi täytäntöönpanna kohesiopolitiikkaa. Sillä tavalla saadaan parhaita tuloksia. Täytyy myöskin muistaa, että yhteenkuuluvuuspolitiikka on viesti kansalaisille, Euroopan kansalaisille. Kiitoksia. Sitten Ferheijen, yksi minuutti. Die regionalen Strukturförderung ist ein wesentlich... Äh, alueiden tukeminen on erittäin tärkeää. C2-tuki oli aikaisemmin myös mottona monille äh, alueilla. Se on tärkeää myös, jotta voidaan puuttua alueilla ja kunnissa tapahtumaan rakennemuutokseen. Se on eh, ihmiset paikan päällä näkevät ja tuntevat sen, sen vuoksi, että se toimii. Me tarvitsemme selkeämpiä ja avoimempia rakenteita rakennerahastoihin ja parempaa valvontaa niin, että varoja käytetään kohdennetusti ja hyvällä tavalla. Koheesiopolitiikka on tärkeää ja sen vuoksi meidän täytyy tätä jatkossakin käyttää eikä sitä heikentää, vaan päinvastoin vahvistaa. Koheesiopolitiikka tarvitsee enemmän selkeyttä, tehokkuutta, avoimuutta sekä myös vastuullisuutta jäsenvaltioissa. Ja sen vuoksi on tärkeää pitää tästä kiinni. Me emme halua, että rakennetukia kansallistetaan ja sen vuoksi pyytäisinkin komissiota ottamaan huomioon tämän vuoden 2013 jälkeisessä politiikassa. Kiitoksia. Seuraavaksi vain yksi minuutti. Uh, thank you, President. Kiitoksia puhemies. Wales on ehkäpä kaikkein myönteisin Britannian eurooppalainen alue ja syy tähän on se, että jokainen yksilö, jokainen organisaatio, kunta hyötyy Euroopan rahoituksesta tavoitealueessa yksi ja nyt konvergenssirahoituksessa. Jos nyt komission ehdotukset menevät eteenpäin, niin pelkäänpä, että sillä tulee olemaan pahoja vaikutuksia Welsin kaltaisilla alueilla. Sillä olisi myös taloudellisia ja sosiaalisia seuraamuksia näille alueille. Ja sen vuoksi mielestäni on erittäin tärkeää, että kaikki tämän parlamentin jäsenet vetoavat komissioon, jotta komissio tekisi ehdotuksia, jotka voimme hyväksyä. Tarkoitan tällä sellaisia ehdotuksia, jotka mahdollistaisivat sen, että jokainen alue, joka on tukikelpoinen kautta Euroopan, mm, siis jokaisen alueen tulisi olla tukikelpoisia ja kaikkien konvergenssialueiden vuoden 2013 jälkeen tulisi saada jonkinlainen ö, siirtymävaihe. Kiitos. Kiitoksia sitten. Golnish, te olette sitten saapuneet paikalle. Te saatte nyt puheenvuoron, mutta ainoastaan yhden minuutin. President. Niin, puhemies. Kuuntelin hyvin tarkkaavaisena näitä puheenvuoroja. Tästä käy ilmi nyt kaksi seikkaa. Ensinnäkin tämä salaisuus, komission non-paper – ja tästä syystähän me nyt kärsimättömänä odottelemme komission selityksiä. Ja sitten toiseksi tämä merkillinen seikka, jossa siis uudelleen määritellään alueellista yhteenkuuluvuuspolitiikkaa täysin uudelta pohjalta. Eli tämä nyt ei kovin paljon nyt liity enää yhteenkuuluvuuspolitiikkaan. Tässä puhutaan nyt esimerkiksi ulkopolitiikasta ja että se on painopistealue korkealle edustajalle mutta ei tietenkään niin paljon tällä alalla. Se tulee yhteisen maatalouspolitiikkaan. No, siitä on jo uhrattu hyvin paljon markkinoiden laille. Ja me katsomme, että olisi hyvä, jos komissio nyt vähän täsmentäisi hyvin selkeästi, mitkä ovat nyt tavoitteet. Ja myöskään ei ole puhuttu ilmaston lämpenemisestä yhteenkuluspolitiikan yhteydessä. El señor. Kiitoksia. Sitten Balloni, yksi minuutti. Grazie Presidente. Eh, credo, sono d'accordo con le perplessità. Kiitos puhemies. Olen samaa mieltä näistä huolenaiheista, jotka monet kollegat ovat ottaneet esiin liittyen talouskriisiin, Toivon mukaan BKT nousee positiiviseksi jälleen vuonna 2010, mutta en lainkaan usko, että talouskriisi olisi vielä kuitenkaan ohitse. Optimistisimmat sanovat, että tämä voisi olla 2010, mutta se mitä me tarvitsemme tässä on kuitenkin investointipolitiikkaa. Ja strategisesta näkökulmasta tavoitealue 2 on jätettävä olemaan olemassa sen vuoksi, että se on tärkeä. Se, että me pitäisimme tämän ää, tavoite kaksi, olisi hyvin tärkeää. Tämä on hyvin tärkeää varsinkin niille alueille, jotka ovat heikosti kehittyneempiä. Minusta meidän täytyy huolehtia myös muista maista. Señor Paloni, tira palabra por un... Kiitoksia. Seuraavaksi Rebner, yksi minuutti. Hyvin monet ovat puhuneet eurooppalaisesta sosiaalimallista, mutta EUn budjetiikassa sitä on leikattu liikaa. Siksi pyytäisin, että rakennepolitiikan avulla voitaisiin käyttää sosiaalirahastoa. Sitä tulisi vahvistaa ja sitä pitäisi käyttää joustavammin. Myöskin seitsemän vuoden rahoituskauden aikana meidän pitäisi voida käyttää näitä varoja. Ja rakennepolitiikan avulla voimme antaa varoja myöskin niille alueille, jotka eivät tarvitse taloudellista tukia ja jotka ovat olleet hyvin vähän mukana rakennepolitiikassa tähän mennessä. Meidän pitää torjua ongelmia, esimerkiksi korkeaa työttömyyttä, naisten vähäistä työhön osallistumista, koulupudokkaiden suurta määrää vähäiset jatkokoulutusmahdollisuudet ja muut tällaiset asiat tulisi ottaa huomioon. Kiitoksia sitten Kratsa, yksi minuutti. Kiitoksia kovasti puhemies. Uskoisin, että valiokunnan päätös järjestää tämä keskustelu oli erittäin tärkeä. Keskustelu on ollut kiintoissa, koska olemme tarkastelleet eri ulottuvuuksia ja kysymyksiä, jotka liittyvät vuoden 2013 jälkeiseen kohesiopolitiikkaan. Olemme niin ikään pohtineet EUn luonnetta. Ja tämä keskusteluhan tulee aika erikoiseen EUn, aikaan EUn historiassa. Toisaalta Lissabonin sopimus myötävaikuttaa EUn integraatioon, mutta toisaalta edelleenkin meillä on sellainen tunne, tai saamme tuttaa rahoituskriisin jälki-ilmiöitä. Ja tämä osoittaa, kuinka tärkeää EUn solidaarisuus on ollut sisämarkkinoiden ja yhteneväisyyden edistämisessä. Haluaisin pyytää komissiota tekemään selkeän lausunnon kahdesta seikasta, jotka huolettavat parlamenttia eritoten. Mm, haluaisin tietää, aiotteko te omaksua innovatiivisia toimia tulevaisuudessa, sellaisia, jotka voimme hyväksyä? Tuleeko olemaan innovatiivisia toimia, jotka liittyvät yhteenkuuluvuuspolitiikan yhteen, uudelleen kansallistamiseen? Ja toinen kysymykseni, mikä on tavoitealue kakkosen tulevaisuus. Sehän on erittäin tärkeä koko Euroopalle. Kiitoksia. Sitten Kaemba, yksi minuutti. Signora Kaemba. Herr Präsident, ich... Puhemies, minä näen meidän tehtävämme ja Euroopan unionin tehtävänä sen, että luomme puitteet sille, että kaikki ihmiset kaikissa jäsenvaltioissa, niillä alueilla, joissa he asuvat, saavuttaisivat mahdollisimman hyvän elintason. Edellytykset ovat kuitenkin hyvin erilaiset eri puolella Eurooppaa ja sen vuoksi me tarvitsemme tarpeeksi rahoitettua aluepolitiikkaa. Me tiedämme, kuten täällä on jo kuultukin, niin tässä äh, poikkeaminen viitoitetulta tieltä merkitsisi negatiivista äh, tulosta. Me emme halua takaisin jälleen kansallistamista. Me tarvitsemme yhtäläiset välineet kaikille alueille, jotka ovat heikommassa asemassa, mutta myös jo kehittyneillemmekin äh, alueille, koska emme me saa nyt tässä vaarantaa jo saavutettua. Tässä äh, tarvitaan myös äh, pääsyä helpolla tavalla näihin ohjelmiin, mutta toisaalta myös valvontaa niin, että rahoja käytetään tehokkaalla tavalla. Meidän täytyy ajatella eurooppalaisesti, mutta toimia paikallisesti. Kiitoksia. Matula, yksi minuutti. Mulțumesc, domnule președinte. Consider această dezbatere privind viitorul. Kiitoksia, puhemies Keskustelu yhteenkuuluvuuspolitiikkaan tulevaisuudesta vuoden 2013 jälkeen on hyvin hyödyllinen. Erityisesti kun otetaan huomioon se, että meillä on nyt talouskriisi ja kehitystasot ja kehityserot eri alueiden välillä Euroopassa ovat hyvin suuret. Nämä alueet tarvitsevat yhteenkuuluvuuspolitiikan jatkumista ja meidän pitää supistaa eroa eri alueiden välillä – ja meidän on toteutettava se paljon nopeammin. Tätä prosessia ei tule hidastaa. Tietysti alue- ja paikallistason hallinnon mukanaolo on oltava entistä vahvempaa, mutta näiden alueiden ei tule tuntea, että vähitellen ne jätetään unholaan. Monet maat pohjaavat talouspolitiikkaansa kohesiopolitiikan tavoitteille ja oma maani Romania katsoo, että olisi hyödyllistä jatkaa tämänhetkistä yhteenkuuluvuuspolitiikkaa vuoden 2013 jälkeen yhdistämällä kansallinen rahoitus rakenne- ja aluerahaston varoihin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Papalopoulos, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Olen yhtä mieltä siitä, että kohesiopolitiikka on suuremman kohesion ja solidaarisuuden moottori Euroopan unionissa. Tämänhetkinen kriisi on aiheuttanut kovasti ongelmia ja on painostanut haavoittuvaisia ryhmiä, lisännyt työttömyyttä ja aiheuttanut jopa alueellista levottomuutta. Mutta kriisi on myös haaste. Nyt tarvitaan välittömästi EUn solidaarisuuden lisääntymistä. Äh, tarvitaan myös asianmukaista kohesiopolitiikkaa, sellainen, jolla on riittävän korkeat tavoitteet, joka omaa riittävän infrastruktuurin ja jonka myötä voidaan parantaa rajat ylittävällä tavalla parhaita käytäntöjä. Me sanomme ei äh, kohesiopolitiikan äh, uudelleen kansallistamiselle, niin, sille, että rahoja, varoja korvamerkitään salaisesti. Ja me emme voi hyväksyä sitä, että tavoitealue kaksi, kahdesta luovutaan. Sillähän olisi suuri vaikutus välimerelle. Me haluamme, että varoja jaetaan tasapuolisella tavalla. Me, me puollamme sitä, että pk-yritykset otetaan huomioon, alueet otetaan huomioon ja rahoituksen avulla voidaan auttaa vuoden 2020 tavoitteiden saavuttaminen. Me puolamme myös sitä, että kaikkein perifeerisimpiä vyöhykkeitä suositaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Luhan yksi minuutti. Thank you, president. Kiitos puhemies. Me tarvitsemme koordinoituja mekanismeja ja paikallisviranomaiset näkevät usein, että heitä pakotetaan käyttämään erilaisia politiikan välineitä, joita he eivät voi valvoa tai joihin he eivät voi vaikuttaa. Tässä on kysymys kuitenkin pitkän aikavälin vaikutuksista projekteilla, joita Euroopan unioni rahoittaa. Haluaisin tietää, millä tavalla Euroopan komissio aikoo tukea paikallisviranomaisten panostuksia saada aikaan pitkän aikavälin kestävää kehitystä ottaen huomioon paikalliset tarpeet. Haluaisin tietää, mitä välineitä komissio kehittää paikallisviranomaisten käyttöön. Muchas gracias, señor Lujan. Y ya para cerrar este turno. Kiitoksia sitten viimeiseksi. Sikierski, yksi minuutti. Szanowni Państwo, polityka spójności... Kiitoksia, puhemies Yhteenkuuluvuuspolitiikka on kehityspolitiikan pohja. Se vahvistaa alueita ja paikallisia tahoja. Minun mielestäni tässä on nyt kaksi ääriryhmää. Jotkut haluavat laittaa tähän liikaa, ja jotkut haluavat rajoittaa tätä politiikkaa. Ja tämä politiikan kaikkein tärkein tavoite on varmistaa tasapainoinen kehitys eri alueilla – Pitää olla yksi yhteenkuuluvuuspolitiikka maaseutualueille ja kaupungeille. Eli täytyy muistaa, että edellisen laajentumisen jälkeen olemme nyt erittäin epähomogeenisia. Ja siksi meidän täytyy antaa yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Samalla meidän täytyy torjua talouskriisin vaikutuksia, negatiivisia demografisia muutoksia ja ilmastonmuutosta. Yksi asia on varma. Meidän täytyy jatkuvasti harjoittaa yhteenkuuluvuuspolitiikkaa ja siitä nyt mukauttaa tämän päivän uusiin haasteisiin. Kiitos. Pauser. No niin, meillä on nyt vielä aikaa. Meidän täytyy olla joustavia. Eli Tikau saa vielä minuutin puheenvuoron. meu Kiitoksia puhemies Haluaisin vielä lisätä muutama sana siihen, mitä kollegat sanoivat. Kun puhumme älykkäistä kaupungeista, on erittäin tärkeää, että voimme investoida enemmän energiatehokkuuteen. 90 prosenttia niistä rakennuksista, joita vuonna 2020 tulee olemaan, ne ovat olemassa jo tänään. Ja sen vuoksi pyytäisin, että tulevassa yhteenkuuluvuuspolitiikassa otettaisiin huomioon myös sellaisen rahoituksen aikaansaaminen, jotta jäsenvaltiot voivat käyttää rakennuksien energiatehokkuuden parantamiseksi. Ja mielestäni meidän tulisi myös investoida enemmän mobiiliikkuvuuteen. Sitten herra Papa Nikolaus saa seuraavaksi puheenvuoron. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kollegani ovat jo käsitelleet merkittävimmät aiheet, jotka keskustelussa ovat olleet tärkeimpiä, joten siksi otan puheeksi vain kaksi seikkaa itse. Monissakin tapauksissa on mahdollista käyttää kohesiopolitiikkaa hyväksi, mutta operatiivista syistä ja byrokratiasyistä tuen saaminen ja tehokas toteuttaminen on mahdotonta. Meidän pitäisi pyrkiä kohesiopolitiikalla eurooppalaiseen kohesioon, eikä byrokratiaan. Toiseksi toteaisin, että nyt talous- ja rahoituskriisi on hieman jo lieventymässä. Kriisistä on aiheutunut valtavan paljon ongelmia eri puolilla maailmaa. Ja mikäli haluamme auttaa, meidän täytyy auttaa niitä maailmankolkkia, jotka todellakin tukea ja apua tarvitsevat. Pyytäisin tähän komissiolta vastauksia. Meidän pitäisi auttaa ihmisiä, jotka ovat arkaluontoisessa asemassa, heikommassa asemassa, kuten nuoria ihmisiä. Tämä on minun peruslähestymistapani ja myöskin ryhmäni kanta, silloin kun on kyse sosiaalisesta yhteiskunnallisista kysymyksistä ja talouskysymyksistä. Eh, Kiitokset herra Papanikolaou. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Samekki komission nimissä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Uh, first of all, there is no doubt. Kiitoksia. On selvää, että politiikka liittyy läheisesti Euroopan unionin 2020-politiikkaan. Sillä pyritään vastaamaan moniin globaaleihin haasteisiin ja kohesiopolitiikka on yksi keskeisimmistä välineistä, jota Euroopan unioni voi käyttää myöskin jäsenvaltiotasolla näiden, näihin haasteisiin vastataakseen. Se, että kohesiopolitiikka ei olisi yksi kiinteä osa tätä eurooppalaista politiikkaa ei ole perusteltu. Tästäpä syystä toteaisin, että monet kysymykset ja huomiot, jotka on esitetty muun muassa geograafiseen kattavuuteen liittyen ja tavoite kaksi alueiden suhteen, rahoituksen suhteen, väliaikaistoimenpideiden suhteen ja alueryhmittimien suhteen, nämä kysymykset, jotka esitettiin täällä niin niihin en voi vielä antaa vastauksia, myönnettäköön se, mutta tällä hetkellä keskustellaan komission yksiköissä kiivaasti, kuten myöskin kansallisella tasolla ja komissiossa muutenkin tästä asiasta. Ja nämä keskustelut tulevat johtamaan komission oman kannan muodostumiseen vuoden 2010 aikana. Tulevien kuukausien aikana tulemme varmaankin löytämään komission puolelta toimivia ratkaisumallia näihin esitettyihin ongelmiin. Haluaisin kiittää kaikkia kunnianarvoisia kollegoja näistä ehdotuksista ja kysymyksistä, jotka korostavat kohesiopolitiikan merkitystä erittäin tärkeänä toimintavälineenä, kun pyritään investoimaan Euroopan unionin kasvuun ja myöskin jäsenvaltioiden kasvuun. Tulen viemään nämä terveiset Brysseliin ja kerron niistä kollegoilleni komission yksiköissä ja seuraajallenikin. Komissio tulee jatkamaan keskusteluja Euroopan parlamentin kanssa tulevaan kohesiopolitiikkaan liittyen. Näitä keskusteluja tulemme tulevien kuukausien aikana käymään. Kiitoksia. Suuret kiitokset komission jäsen. Tämä esityslistan kohta on nyt käsitelty loppuun ja me keskeytämme istunnon. Se jatkuu kello 11.30 äänestyksillä.